Voitteko istuutua salissa? Voisitko istuutua? Aloitamme ihan hetken kuluttua. 30 sekunnin kuluttua. Ogłaszam wznowienie posiedzenia. Jatkamme istuntoa, joka keskeytettiin 8. heinäkuuta 2010. Tervetuloa kaikille lomien jälkeen. Olemme varmaankin hyvin levänneitä. Nyt on paljon työtä edessä. No sitten tiedotukset. Haluaisin kiinnittää huomiota rouva Sakinek Mohamed Ashtianin tapaukseen, joka on tuomittu Iranissa kuolemaan. Meidän tietojemme mukaan korkein oikeus käsittelee asiaa tällä hetkellä. Hänet tuomittiin myös 99 ruoskan iskuun siitä,